12, 13, 15, 18 ja keskiyöhön asti. Kirjat ovat internetissä. Kiitän yleisöä, joka oli pieni, mutta kiinnostunut. Tämä oli varmasti minun viimeinen yöistunnon puheenjohtajuuskierros. Kiitoksia tästä. No, istunto päättyy.